el señor presidente. Buenas tardes, colegas, amigas y amigos. Abrimos... Näin hyvää iltapäivää. Aloitamme istunnon. Teille on jaettu eilisen istunnon pöytäkirja. Onko siihen jotain huomautettavaa? Näin ei ole, eli pöytäkirjaa